Uh, I think we ought to get started. Uh, can I just announce uh, we've changed... Oh, Kannattaa. Aloitamme, jotta voimme päästä äänestämään heti nyt yhdeksältä. Ei, ei, se olikin vain vitsi. Mutta eh, halusin vain aiheuttaa pientä paniikkia täällä salissa. No joka tapauksessa nyt ensimmäinen kohta tässä esityslistalla on äh, edustaja Figureidon mietintö, joka koskee vähimmäistulon merkitystä köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilen tässä samassa salissa keskustelimme komission jäsenen kanssa. Keskustelu olikin varsin syvällistä köyhyyskysymyksistä. Ja tämän pitäisikin olla töidemme keskiöön kuuluva aihe, koska nyt on meneillään eurooppalainen köyhyyden torjunnan teemavuosi. Ja tässä yhteydessä on mahdotonta, että parlamentti jättäisi käsittelemättä näitä kysymyksiä. Ja varsinkin kun tiedot, joita köyhyydestä saadaan, ovat päivittäin hälyttävämpiä ja hälyttävämpiä. Naiset, työntekijät, lapset, vanhukset joutuvat entistä huonompaan tilaan. He köyhtyvät köyhtymistään ja tilanne heikkenee varsin nopeasti. Mietintö, jonka olen laatinut, analysoi tilannetta nykytietojen pohjalta. Ja tässä siis pohjaudun Eurostatin tammikuussa julkaisemiin tietoihin – vuoden 2008 palkkatietojen pohjalta. Tämä tietenkin hieman vääristää kuvaa nykytilanteesta, koska kuten sanoin, talous ja sosiaaliset olosuhteet ovat kriisin takia heikenneet. voidaan olettaa, että todennäköisesti nykytilanne on heikompi kuin se, mitä nämä luvut antavat olettaa, vaikka nekin ovat jo varsin heikot, koska 17 prosenttia EUn 27 jäsenvaltion kansalaisesta elää köyhyysrajan alapuolella ja köyhyysriskiindikaattori on sekin äärimmäisen korkea. Tähän kategoriaan kuuluu, kuuluu vuonna 2008 85 miljoonaa ihmistä ja todennäköisesti nyt tänä vuonna 2010 luku on vieläkin suurempi ja tämä voidaan sitten myöhemmin todeta, kun saamme tätä vuotta koskevat tiedot. Käytössämme olevien tietojen mukaan vuodesta 2000 Lissabonin strategian alusta lähtien tilanne on heikentynyt. Vaikka tällä strategialla pyrittiin muun muassa siihen, että ihmiset pääsisivät eroon köyhyydestä. Lissabonin strategiasta huolimatta – köyhyysrajan alapuolella olevien määrä on lisääntynyt 2 prosenttia. Ja erityisen huono tilanne on alaikäisillä ja lapsilla, koska tämän ryhmän köyhyys on jopa 20 prosenttia tai joissain maissa yli 30 prosenttia, kuten Romaniassa siellä tämä luku on 26 prosenttia, Bulgariassa 25, Latviassa 25 ja samaa tasoa, Espanjassa puolessa noin 22 prosenttia. Kaikkein alhaisimmat luvut ovat Tanskassa 9 prosenttia ja Suomessa 12 prosenttia. Kun puhumme köyhyystilanteesta, puhumme erilaisten tulonsiirtojen jälkeisestä tilanteesta, siis sosiaalitukien maksujen jälkeisestä tilanteesta. Jos, ne, jos puhuisimme niiden aikaisemmasta tilanteesta, niin tilanne olisi vieläkin huonompi. Siis ennen tällaisia maksuja nuorten köyhyysluvut olisivat olleet noin 33 prosenttia ja naisten ja vanhusten vieläkin korkeammat. Nämä ryhmät kärsivät köyhyydestä juuri kaikkein eniten. Ja köyhien työntekijöiden tilanne on sekin äärimmäisen huolestuttava. Nyt pätkätöiden aikakaudella epätyypillisten töiden ja huoneen palkkojen määrä on kasvussa. Eurostatin mukaan EU:ssa työntekijöistä 8 prosenttia on niin sanotusti köyhiä. Ja puhun tässä sellaisista työntekijöistä, joiden palkka ei ylitä köyhyysrajaa. Joissain maissa tämä luku on kuitenkin vieläkin paljon suurempi, joissain maissa jopa 12 prosenttia. Tämä luku on äärimmäisen hälyttävä. Eurostatin tietoja meillä on myös materiaalisesta niukkuudesta. Eurostatin tutkimusten mukaan voimme todeta, mikä osa kansasta tai väestöstä ei esimerkiksi pysty oikealla tavalla lämmittämään asuntoaan tai ostamaan oikeasta ruokaa. Ja nämäkin tiedot ovat joistakin maista hyvin huolestuttavia. En, en mene tässä nyt yksityiskohtiin, koska ne löytyvät mietintöni perusteluosasta ja voitte sieltä ne lukea. Kuitenkin Halusin tässä alustuksessani hieman kertoa, mikä oli töideni pohja ja tuoda esiin, kuinka huolestuttava tilanne todella on. Ja kun ottaa huomioon tämän tilanteen, on selvää, että on toimittava erilaisin toimenpitein. Köyhyyden vastainen taistelu on sellaista, että sitä pitää jatkaa eri tasoilla hyvin, hyvin moninaisin keinoin, koska köyhyyteen liittyy useita ulottuvuuksia. Nyt puhuin ainoastaan palkoista, tuloista ja aivan lyhyesti vain viittasin joidenkin hyödykkeiden tai palveluiden niukkuuteen, mutta köyhyyteen liittyy paljon muitakin ulottuvuuksia, esimerkiksi se, että ei pääse käsiksi koulutukseen, sosiaalihuoltoon, terveyspalveluihin tai oikeuspalveluihin. Esimerkiksi se, että ei saa koulutusta, on hyvin tärkeä osa köyhyyttä ja köyhyyteen kuuluu se, että se jopa estää demokraattisen osallisuuden tai sen, että työntekijät eivät pysty omassa yrityksessään järjestäytymään. Tai että he pelkäävät sitä, että he toisivat esiin oman mielipiteensä tai heitä koskevat ongelmat. Tämä ongelma koskee monia jäsenvaltioita ja siksi köyhyyteen pitääkin puuttua monialaisesti. Tässä alustukseni ennen kuin, ennen kuin siirryn tähän varsinaiseen käsittelemäni niin aiheeseen, eli minimipalkkaan. Vähimmäispalkka on tietynlainen toimi, jolla voidaan puuttua yhteen köyhyyden osa-alueeseen, mutta ei siihen kokonaisuutena – johon, kuten sanoin, täytyy puuttua moninaisin keinoin. Vähimmäispalkan käyttöönotto tai parantaminen auttaisi siinä, että työntekijät kärsisivät vähemmän köyhyydestä tai että he saisivat paremmat eläkeedut, paremmat työolosuhteet. Niillä jotka ovat koko ikänsä työskennelleet, heillä on oikeus te- jatkaa arvokasta elämää myös työuran jälkeen eläkeläisinä. Ja lisäksi täytyy taata yleinen pääsy julkisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen ja niin edelleen. Minkälaiseen kontekstiin tämä vähimmäispalkka sitten voidaan liittää. Tästä on jo paljon erilaisia esimerkkejä eri maista, Euroopan unionista ja ainakin joillakin aloilla on käytössä vähimmäispalkka. Kaikilla alueilla ei taata tarvittavaa vähimmäispalkkaa työntekijöille, mutta on olemassa sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat vastanneet tähän tarpeeseen. Ja vähimmäispalkan käyttöönotolla otolla ne haluavat toimia köyhyyttä vastaan ja Tiedot osoittavat, että jos kaikissa jäsenvaltioissa toimittaisiin samalla tavoin, niin tilanne voisi parantua huomattavasti. Eli näiden tietojen perusteella EU pitäisi ottaa käyttöön vähimmäispalkka, jotta ihmiset voisivat elää ihmisarvoista elämää. Ja meidän täytyisikin käsitellä tätä aihetta tässä valiokunnassa. Tiedätte, että mietinnön laatimiseen liittyy tiettyjä rajoja ja siksi en voinutkaan käsitellä laajasti aivan kaikkia kysymyksiä, vaan otin käsiteltäväksi ainoastaan joitakin tähän ilmiöön liittyviä kysymyksiä. Kuitenkin kollegoiden avulla ja vielä ominkin uusin ehdotuksineni, joita en vielä ole kyennyt ottamaan tähän työvaiheeseen mukaan, niin varmasti meidän tulisi pyrkiä samaan aikaan sellainen mietintö, jonka suuri osa parlamentista voisi hyväksyä. Ja toivoisin, että työmme todella menisi tähän suuntaan. Meillä on vielä paljon mahdollisuuksia saada konsensus aikaan Ja korostan, että en halunnut pelkästään hyvin rajallisesti kuvailla tätä ilmiötä. Halusin ottaa hieman enemmän yksityiskohtia tähän mietintööni mukaan, mutta haluaisin tietää, minkälaista poliittista tahtoa kollegoillani on ja katsoa, voidaanko tätä köyhyyskäsitettä ja asiaa käsitellä laajemmin ja pohtia siihen liittyviä torjuntakeinoja. Toisessa työvaiheessa meidän pitäisi pyrkiä laatimaan sellainen asiakirja, jonka pohjalta saadaan aikaan laaja keskustelua köyhyyden torjunnasta – juuri tänä vuonna, joka on siis köyhyyden vastainen teemavuosi. Kiitos. Yes, thank you. Niin, kiitoksia. Kiitoksia erittäin paljon edustaja Figureito. Mielestäni tämä on aivan erinomainen mietintö ja minä olen varjoistelijan ryhmästä. Niin ensimmäinen kohta koski kappaletta F, jossa totesitte aivan oikein, että naiset joutuvat useimmiten köyhyyden uhreiksi. Mutta haluaisin sisällyttää tähän muita kohtia, esimerkiksi vammaiset, koska Heitä on suhteettoman paljon köyhien joukossa. Ja hyvin usein he joutuvat kärsivän aivan yhtä paljon kuin naisetkin. Siis suhteettoman paljon verrattuna muihin väestöryhmiin. Lisäksi kappale 5 on hyvä. Eli se, että vedotaan jäsenvaltioihin, että nämä ottavat käyttöön erilaisia järjestelyitä köyhyyden torjumiseksi. Totesit, että tässä pitäisi olla kyseessä aloitteita, minullakin on ajatuksia siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja nyt puhutte siitä aika vähän, mutta jos voisitte hieman laajentaa tätä sitten, kun teette yhteenvedon sen jälkeen, kun kaikki muut ovat puhuneet. Kappale seitsemän. Siinä tehdään selväksi, että on erittäin tärkeää, että ne, jotka elävät köyhyydessä, ovat mukana koko päätöksentekoprosessissa. Se on valtavan tärkeää, kun puhutaan köyhyydestä kun puhutaan kodittomuudesta. Tässä meillä oli tällainen asunnottomia koskeva konferenssi muutama viikko sitten ja mielestäni siellä yksi avainkysymyksistä oli se, että asunnottomat jäävät helposti päätöksentekoprosessin ulkopuolelle, eivätkä pääse vaikuttamaan siihen, mitä menettelyitä käytetään heidän auttamisekseen. On siis siitä syystä tärkeää ottaa sellaiset ihmiset mukaan päätöksentekoprosessiin, joihin nämä päätökset kohdistuvat. Tietysti on paljon erilaisia kattojärjestöjä, mutta on myöskin yksittäisiä järjestöjä, jotka varmasti haluaisivat olla mukana vaikuttamassa koko prosessiin. Ja tiedän, että olette puhunut joidenkin näiden kanssa jo. Olen oikein ilahtunut siitä, millainen tämä mietintö tällä hetkellä on. Aion itse esittää muutaman tarkistuksen, mutta kuten totesin alustuksessani, niin kyseessä on mielestäni aivan erinomainen mietintö ja olette tehneet aivan erinomaista työtä. Siitä syystä mielelläni kuuntelisin, mitkä teidän näkemyksenne ovat nimenomaan jäsenvaltioiden vähimmäispalkka kysymyksessä. Edustaja Gryni ensimmäisenä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Figereito myös siitä, että olette ottanut tämän näin tärkeän asian käsittelyyn, sillä on tärkeää, että yhteiskunnasta syrjäytyneitä otetaan huomioon paljon paremmin Euroopan unionissa. Tässä puhuttiin vähimmäispalkasta ja minulla on ollut kokemuksia on tehty, siellä on otettu käyttöön niin sanottu työhön palaamisen vähemmäispalkka. Valitettavasti tämä työhön palaamissana on kuitenkin päässyt unohtumaan. Ja kyseessä on siis aivan suhteellisesti heikko ja pieni äh, palkkataso verrattuna elinkustannuksiin. Minun mielestäni se, mitä meidän pitäisi tehdä, on palauttaa näiden ihmisten luottamus itseensä ja se ehdottomasti tapahtuu yhteiskunnallisen tunnustamisen ja työn avulla. Meillä on paljon erilaisia ihmisiä, joilla on edelleen hyvin paljon vaikeuksia saada itselleen työpaikka. Me puhuimme esimerkiksi niistä, joilla on erittäin vaikea vamma, ja meidän täytyy ajatella näitä ihmisiä ja saada aikaiseksi tilanne, jossa he voivat myöskin olla yhteiskunnassa riittävästi mukana, jotta voivat elää arvokasta elämää. Ensinnäkin täytyy miettiä työelämän paluuta. Se käy koulutuksen kautta, mutta koulutuskaan ei saa olla mitä hyvänsä, sillä hyvin usein ihmisiä laittaa koulutukseen, joka ei sitten kuitenkaan johda juuri mihinkään, koska tuolla alalla ei ole työpaikkoja. Eli tulisi pohtia sitä, mitä työmarkkinoilla tarvitaan, ja samassa tulisi pohtia sitä, mitä työmarkkinoilla tarvitaan myös tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tulisi pohtia tuota vähimmäisikää, ja äh, sitten sen lisäksi ikääntymistä, henkilöt, jotka ovat työskennelleet koko elämänsä ja saavat sen jälkeen eläkettä, joka ei riitä äh, elämisen yhteiskunnassa normaalisti. Me emme saa unohtaa myöskään näitä henkilöitä. Ja lisäksi köyhät työntekijät tai palkansaajat. Tunnen henkilöitä, joissa tilanne on se, että he saavat palkkaa, ja sitten on taas toisia henkilöitä, jotka saavat erilaisia tukia ja ansaitsevat näin paljon enemmän kuin henkilöt, jotka käyvät työssä jotka saavat vähimmäispalkkaa. Ja tämä aiheuttaa sellaisia täysin käsittämättömiä epätasapainotiloja. Ja lopuksi köyhyyden analysoinnissa hyvin usein myöskin kysymys on ylivelkaantuneisuudesta – silloin, kun henkilöt ovat todella hankalassa tilanteessa. Ja näissäkin tilanteissa minusta pitäisi pohtia rahoituslaitosten tilannetta, jotka lainaavat rahaa pohtimatta sen kummemmin sitä, voivatko henkilöt maksaa koskaan näitä lainattuja rahoja takaisin. Ja kun he joutuvat velkakierteeseen, näillä ihmisillä ei ole enää edes määrää rahaa, jonka avulla elää vaan yksi suurista köyhyyden syistä myöskin meidän tämän päivässä yhteiskunnassa. Mä haluan kiittää teitä kovasti tästä ää, äh, mietinnöstä ja aion ehdottomasti esittää myös tarkistuksia mietintöön. Kiitoksia. Kiitoksia Jean Lambert. Thank you. Niin, kiitos. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja olisin yhtä mieltä erinäistä kommenteista, jotka jo on tehty. Ennen kaikkea, mitä tulee osallistavien osallistamiseen päätöksenteossa, mikä on hyvin tärkeää. Se on eräs niistä asioista, joita pitää olla kansallisissa toimintasuunnitelmissa. Olisi mielenkiintoista jossakin vaiheessa, että tämä valiokunta katsoo sitä, miten kansalliset toimintasuunnitelmat itse asiassa osallistavat niitä, jotka kokevat köyhyyttä tai muuten ovat mukana päätöksen, jotka koskettavat päätöksiä, tehdään. Haluaisin esittää pari kommenttia, jotka liittyvät tähän mietintöön. Me olemme tulleet tietoisiksi siitä, että on tiettyjä maita, tiettyjä jäsenvaltioita, joissa vaikka jos katsotaan tukien tasoa, oli kysymys vaikka sosiaaliturvasta, eläkkeistä tai siitä, mitä vammaisille maksetaan, nämä valtioiden tuket, niiden taso on sellainen taso, joka usein pitää ihmiset köyhyydessä. Joten on syytä katsoa sitä, miten eri jäsenvaltiot asettavat omat tasonsa ja mitä ovat ne tekijät, jotka ne ottavat huomioon. Jos me ajattelemme indikaattoreita, joihin herra Rob Figueiredo viittaa, on hyvin, se on hyvin tärkeää tässä yhteydessä. Joten saman aikaan emme puhuisi köyhyyden torjumisesta ja kuitenkin sen saman aikaan takaisimme sen, että monet ihmiset myöskin pysyvät köyhyydessä. Toinen asia on sitten tuloeron pienentäminen vauraimpien ja köyhimpien välillä. Monien äskettäisen tutkimusten mukaan se olevan hyvin tärkeää se, miten tämä vaikuttaa sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja koko yhteiskuntaan. Sekin on asia, jota olisi hyödyllistä kenties tutkia hiukan syvällisemmin jäädä eräs asia, joka on noussut valiokunnassa esille ja täysistunnossakin on sosiaalinen ehdollisuus, joka liittyy tiettyihin pelastamissuunnitelmiin, joka merkitsisivät leikkauksia eläketasoihin, eläketukitasoihin, joista monet ihmiset ovat riippuvaisia. Sitten mitä tulee nämä siirtymävaiheet tuilta työhön ja miten äh, voidaan tukea, miten tuilla pitäisi tukea ihmisiä niin, että he menevät työhön sen sijaan, että tuet muodostavat usein esteen työhön menolle. En ole varma siitä, että se kuuluu tämän mietinnön piiriin, mutta se kuitenkin on asia, jota tämä valiokunta on aikaisemmin tarkastellut. Joten kokonaisuudessaan tämän mietinnön sisällöstä voisimme sanoa, että olemme siihen tyytyväisiä ja tulemme tietysti tekemään tarkistuksia, mutta minäkin olisin kiinnostunut siitä, että tutkitaan sitä, mitä ovat konkreettiset toimenpiteet, jotka mainitaan. Ja voitaisiinko saada aikaan puitedirektiivi, joka koskee vähimmäistuloa. Monenlaisia ajatuksia on liikkeellä. Olisi hyödyllistä, jos voisimme tehdä jotakin täsmällisempää kuin vain yleisen vetoomuksen toimenpiteiden puolesta. Olisi mielenkiintoista nähdä, jos voisimme päästä tässä sopimukseen. Uh, Kiitoksia. Ja edustaja Kovarotti. Grazie Presidente. Il lavoro della... Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä. Tämä aihe on äärimmäisen merkittävä Joskin on totta, että Euroopassa kiinnitetään tähän aiheeseen kyllä huomiota tänä vuonna. On tärkeää, että saadaan aikaan laajaa analyysiä aiheesta ja mukaan saadaan todella perusteltuja tietoja, aivan kuten esittelijä on tehnyt. Ja jos tätä kokonaisuutta voidaan vielä laajentaa. Tämä olisi tietenkin hienoa, mutta lähtökohta on oikein hyvin tässä järjestelty. Ja meidän kaikkien pitäisi nyt laatia tarkkoja ehdotuksia, ehkä niin, että mukana olisi tiettyjä yksityiskohtia, koska näistä tiedoista näemme, että köyhyys on hyvin laaja ilmiö ja siihen liittyy monia eri näkökohtia. Ja siksi onkin selvää, että yhdellä välineellä tätä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan tai lieventämään sen haittoja, vaan meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, joita meillä on käytössämme tietojen pohjalta, joita meillä on, jotta köyden vaikutuksia pystytään kaikkein parhaiten vähentämään. Tässä taulukossa, jonka olemme saaneet Figereidulta, siitä näkee selvästi, että ikään liittyvät ongelmat ovat sellaiset, että eniten tai huonommassa asemassa kehysriskin suhteen ovat sekä lapset että nuoret että hyvin vanhat ihmiset. Ja on selvää, että näille kahdelle kategorialle ei voida käyttää samaa välinettä tai ratkaisukeinoa, vaan tarvitaan eri välineitä. Ja nuorten kohdalla paras tukikeino voi olla perhe. Ja mitä taas tulee sitten vanhuksiin, tarvitaan oikeanlaista sosiaalipolitiikkaa. Ja se, mikä yhdistää nämä kaksi ääriryhmää ja mikä mielestäni on hyvin tärkeää on juuri tämä vähimmäispalkka. Kuitenkin Euroopan unionin maissa tämä asia on muotoiltu hyvin eri tavoin. Ja jos mahdollista, pyytäisin figureidulta tällaista taulukkoa, aivan kuten tässä jo on, jossa otettaisiin huomioon erilaiset erot ja eri välineet, joita käytetään vähemmäspalkan suhteen EUn jäsenvaltioissa. Näin voisimme työstää asiaa tämän kautta, ottaen huomioon erilaiset sosiaalipoliittiset keinot perheille ja vanhuksille. Tässä siis olosuhteet ovat erilaiset, aivan kuten Gryni tässä totesi. Euroopassa köyhien palkansaajien määrä on lisääntynyt. Eli ihmiset tekevät työtä, mutta silti elävät köyhyysrajan alapuolella. Tätä ilmiötä emme aikaisemmin Euroopassa tunteneet. Meidän täytyy siis töissämme keskittyä hyvin pitkälti tähän vähimmäistulon asiaan. Ja täytyy kuitenkin ottaa huomioon e, se, että jäsenvaltioissa näihin liittyviin kannustimiin ja muihin toimiin voi liittyä hyvin erilaisia asioita eri jäsenvaltioissa. Eli tässä tarvitaan analyysiä makrotaloudellisesti kaikista kustannuksista, mutta uskon, että tämä on kuitenkin tärkein toimenpide, johon voimme lähteä. Eli meidän täytyy saada nämä syrjäytyneet ryhmät tai syrjäytymisriskissä olevat ryhmät mukaan yhteiskunnan toimiin. Emme voi elää tällaisessa yhteiskunnassa, jossa kuilu maiden välillä eh, tai ihmisten välillä, köyhien välillä ja muiden yhteiskunnan osien välillä jäisi jotenkin hoitamatta. Ja mielestäni tämä keino, jonka juuri sanoin, olisi hyvä keino päästä eteenpäin. Ja tämänkaltaisessa aiheessa ei pidä lähteä mitenkään poliittisista erilaisista näkemyksistä, koska tämä on todella niin tärkeä aihe, että voimme todella toimia yhdessä ja päästä tätä kautta myönteisiin tuloksiin. Thank you, Mrs. Kiitoksia. Seuraava. Thank you very much. I also would like to emphasize that it is a... haluaisin korostaa sitä, että tämä on hyvin tärkeä mietintö. Olen iloinen siitä, että keskustelemme tästä nyt saman aikaan, kun käsitellään 2020 strategiaa. Mitä me tarvitsemme seuraavien kuuden kokouden aikana on tietysti hyvin voimakas Belgian puheenjohtaja valtio, koska yksi sen prioriteetti oli saada aikaan neuvoston päätös vähimmäistulosta, ja tämä olisi hyvin tärkeää. Olisi tärkeää jatkaa tämän äh, tavoitteen edistämistä. että seuraava hallituskin tekisi näin, mutta siihen me tietysti me voi vaikuttaa. Niin, halusin myöskin mainita, että yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, että vertaillaan, miten eri maat määrittävät indikaattorit, mikä on vähimmäistulon taso. Ja toisaalta olisi sitten mielenkiintoista nähdä, mikä on suhde vähimmäispalkan ja vähimmäistulon välillä eri maissa, koska on työtä tekeviä köyhiä, mutta sitten toisaalta on myöskin, katsotaan miten paljon ne motivoivia tekijöitä siinä, miten valitaan työ, työllisyys, koska on muissakin maissa tämä ero on hyvin pieni, ja tämä on myöskin asia, josta pitäisi keskustella ja josta pitäisi saada yleisnäkemys. Sitten eri kohdat. Toisaalta minä en mainitsisi joitakin maita, joissa on korkein tai alhaisin köyhyyden osuus, koska jos on tällainen taulukko, joka osoittaa erot, minusta on ehkä parempi puhua vain muutamista. Tämä saattaa olla herkkäkin kysymys, mutta haluaisin myöskin mainita kohdassa G, että puhumme, puhumme eri ryhmistä, jotka ovat heikommissa asemassa, eh, vammaiset, maahanmuuttajataustaiset, eh, ja heidän mahdollisuudet saada korkean tason työpaikkoja. Mikä on todellisuus monissa maissa? Näille ihmisille on se, mitä on tarjolla, on kunnon työ, ei välttämättä korkean tason työ, mutta se olisi ehkä enemmänkin lähellä todellisuutta. Todellisuutta siis se, että löytäisiin heille kunnollista työtä. Me puhumme myöskin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, mutta alueellinen yhteenkuuluvuus on minusta yhtä tärkeää. Se on osa yhteenkuuluvuuspolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa, miten käsitellään alueellisia eroja. Ja olisi hyödyllistä korostaa enemmän suhdetta köyhyyden ja syrjinnän välillä. Monissa maissa tämä on todellisuutta, että nämä ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Uskoakseni useimmissa maissa näin on. Siinä oli kaikki ja olen iloinen siitä, että meillä on tämä mietintö käsiteltävänä. Uh, Kiitoksia Dearden. Seuraavana. Mr. Dearden. Darden, sorry. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä esittelijä. Olen samaa mieltä kollegoideni kanssa ja totean, että olen ilahtunut tästä mietinnöstä ja teidän esityksestänne. Mielestäni se on oikein hyvä työn pohja ja erittäin tärkeä sellainen, koska kyseessä on niin merkittävä teema. Ja en nyt ole toistella kaikkea sitä, mitä kaksi kollegani ryhmästäni ovat jo todenneet, mutta haluaisin lisätä tähän kaksi, kolme muuta näkökohtaa. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että mietintö mahdollistaa sen, että voimme paremmin arvioida köyhyysriskejä, erityisesti tietyissä väestön osissa. Tässä puhuttiin jo nuorisosta, ikääntyneistä. Ja puhuttiin siitä, miten tärkeää on, että nämä pääsevät työmarkkinoille. Se on tärkeää ei pelkästään näille henkilöille itselleen, vaan myöskin koko sosiaaliturvan rahoittamiselle, koko tälle yleisjärjestelmälle ja sosiaaliselle tilanteelle. Lisäksi otitte esiin naisten köyhyyden ja siihen liittyvät riskit, kuten myöskin tietyt haavoittuvammassa osassa olevat kansanosat. Ja sekin on jo tullut usein otteeseen täällä esille puheenvuorossa. Haluaisin myös korostaa sitä, miten tärkeää ovat tietyt kohdat, kuten esimerkiksi sosiaalisen suojelun rooli, julkisten palveluiden taso. Nämä kaikki ovat sellaisia kysymyksiä, jotka, joita meidän täytyy ratkaista silloin, kun puhutaan köyhyydestä, kuten myöskin se, minkälaista politiikkaa asettaa etusijalle Euroopan unionissa. Siitä syystä olen erittäin tyytyväinen, että olette korostanut kaikkia näitä asioita. No sitten, jos katsotaan ehdotuksia ja itse tätä mietinnön sisältöosaa, niin ensinnäkin kun otatte esille ne tavoitteet, johon tulisi päästä, kun pyrimme vähentämään köyhyyttä, viittaatte 2020-strategiaan ja siihen, että pitäisi mennä 20 miljoonasta 40 miljoonaan, eli kaksinkertaista tämä tavoite. Toivon, että pitäydymme tässä lukumääräisessä tavoitteessa, mutta sen sijaan voitaisiin katsoa prosenttiosuutta niin, että eri maissa olisi oma lisätavoite tämän yleistavoitteen lisäksi, joka on mainittu on tietysti hyvinkin kunnianhimoista pyrkiä 40 miljoonan ja jo pelkästään tuo 20 miljoonan saavuttaminen voi olla hankalaa. Lisäksi kun viittaatte komission aloitteisiin, minun mielestäni voitaisiin ehkä vahvistaa ja tarkentaa tuota kappaletta ja ennen kaikkea vaatia sitä, että kyseessä ovat mahdollisimman sitovat aloitteet, jotka siis sitovat jäsenvaltioita mahdollisimman pitkälti. Lopuksi toteaisin, että yleisesti ottaen tämän, tämä mietintö korostaa hyvin vähimmäispalkan roolia, kun pyritään torjumaan köyhyyttä, mutta mielestäni voitaisiin myös vahvistaa tätä perus teemaa, perusosiota, joka koskee siis vähimmäispalkkaa köyhyyden torjunnassa. Minun mielestäni se ei ehkä riittävästi tule esille tässä mietintönne ensi versiossa. Ehkäpä voitaisiin yhdessä pohtia sitä ja tarkistusten avulla vahvistaa tuon vähimmäistulon merkitystä yhdessä tietysti kollegoideni kanssa – olen, olemme käytettävissä, jotta voimme työstää näitä tarkistuksia vielä mietintöä tähän suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilman mikrofonia. Niin, edustaja Hendel. Kollegin Gruni ja kollegin Lambert Kollegat Gruni ja Lampe viittasivat siihen, että koko tässä keskustelussa olennainen elementti on kysymys siitä, miten ihmiset voivat itse vapauttaa itsensä köyhyydestä – he ovat viitanneet siihen, että todellakin on olemassa kynnyksiä, jotka aiheuttavat sen, että ihmiset jäävät elämään sosiaalituen varassa sen sijaan, että ottaisivat, hyväksyisivät työtä. Kuitenkin on väärin, jos lähtisimme nyt liikkeelle siihen ajattelusuuntaan, mitä jotkin sanomalehdet aika ajoin esittävät etusivuillaan, että tämä johtuisi siitä, että nämä maksut, sosiaalituet ja muut olisivat liian korkeita. Näkemys, johon pitäisi keskittyä tämän mietinnönkin yhteydessä, on varmasti se, että ei kysymys ole siitä, että sosiaalituet työttömille ihmisille ovat liian korkeita, vaan että on kaikissa jäsenvaltioissa syntynyt jo sellainen palkkataso, joka on alentunut niin alhaiseksi, että ihmisten ei kannata hyväksyä työtä. Kysymys on siis siitä, että työnantajat käyttävät sellaista palkkatasoa, joka ei mahdollista toimeentuloa. Siksi kysymys vähimmäispalkasta, kollega Gönz otti myöskin asian esille, on äärimmäisen tärkeä. Mutta minusta on toinenkin tekijä tärkeä, nimittäin on uudempia selvityksiä, jotka osoittavat, että myös äh, että ihmiset, äh, jotka ovat työttömiä köyhiä, niin heidän ei kannata hyväksyä työtä siksi, että erilaiset sosiaaliturvamaksut, jotka otetaan palkasta pois normaalista työsuhteessa, johtavat siihen tulokseen, että he ansaitsevat vähemmän kuin jos he elävät valtiollisen tuen, sosiaalituen, työttömyystuen tai vastaavan varassa. Joten kysymys vähimmäispalkasta on tärkeä kysymys ja toinen tekijä, joka pitäisi ottaa huomioon, on sitten se, miten jäsenvaltiot pyrkivät edistämään sitä, että ihmiset siirtyisivät työttömyydestä normaalin työsuhteeseen. Meidän pitäisi kenties sopeuttaa silloin sosiaaliturvajärjestelmiä niin maksuja mukaisesti, niin, että luotaisiin mahdollisuus sille, että tämä johtaisi työllistymiseen. Kuitenkaan meidän ei pidä pettää itseämme. Kokonaisuudessaan ihmiset, jotka etsivät työtä tai ovat työttömiä Euroopassa, heistä heitä varten on aivan liian vähän työpaikkoja. Ja siitä syystä vähimmäispalkka ja kaikki se, mistä tässä yhteydessä keskustella voi olla vain yksi toimenpide. Tärkeämpää on teollisuuspolitiikka, tärkeää on työaikapolitiikka ja monet muut kysymykset, niin että me todellakin saamme aikaan työpaikkoja. Thank you. Before I bring Mrs. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron uudestaan edustaja Figueiredolle Kevin Dent komissiosta puhuu lyhyesti. Haluaisin tietää, onko tehty jotain varhaisia tutkimuksia jo köyhyyden suhteesta tämänhetkiseen talouskriisiin. Onko komissio siis tällaisia tutkimuksia tilannut? Kiitoksia. Komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa on seurannut talouskriisin vaikutuksia jäsenvaltioiden kansalaisiin mukaan lukien köyhyyskysymys. Ja tämä työ jatkuu. Aivan kuten komission Andor varmaan eilen selvitti, niin pyrimme lisäämään työtä tällä alalla ja mahdollistamaan sen, että tilannetta voidaan tarkkailla yhä lähempää. Työ on siis käynnissä. Hyvin paljon sen tuloksista on julkaistu ja yhä lisää on tulos, puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Figureito. Obrigada. Kiitoksia. näistä kysymyksistä ja kollegoiden huomioista. Haluaisin todella kiittää teitä. Mielestäni tämä keskustelu on nyt johtanut siihen, että meillä on paljon erilaisia ehdotuksia ja näistä haluaisin sanoa seuraavaa kun valmistelin näitä johdanto-osan kappaleita, ajattelin erästä konkreettista ehdotusta. Mutta minulla ei tässä nyt ollut kuitenkaan tilaa antaa tätä konkreettista vastausta. Toisin sanoen, ja toista vielä sen, mikä sanottiin juuri Eli että miten voidaan taistella työntekijöiden köyhyyttä vastaan. Tämä on todella hankala henkilöryhmä ja heidän määränsä kasvaa jatkuvasti. Kuinka voidaan taata arvokas työ, joka tuo mukanaan oikeuksia? Se, mitä Göns sanoi arvokkaasta työstä, on totta, että eri maissa käytetään erilaisia lähestymistapoja, mutta minä tarkoitan sellaista työtä, joka on todella laadukasta ja johon liittyy tiettyjä oikeuksia. Eli ei riitä, että taataan vähimmäispalkka. Tämä tilanne koskee 12 prosenttia väestöstä tällä hetkellä. Ja heillä on vähimmäispalkka kansallisella tasolla. Se on tullut voimaan tammikuussa. Tämä koskee ennen kaikkea naisia. Ja minä puhun todella laadukkaista työpaikoista, arvokkaista työpaikoista, johon liittyy todella oikeuksia. Ja haluaisin sano, sanoa myös, että eivät nuoret voi tehdä työtä pelkästään työharjoittelijoina pari kuukautta, kuusi kuukautta, vuoden tai kaksi vuotta ilman minkäänlaista palkkaa. Ehkä joskus he saavat hieman ruokarahaa tai rahaa maksaa bussilippuja, mutta eivät mitään palkkaa. Ei tällaista voida mielestäni hyväksyä. Meidän täytyy vastata tähän ongelmavyyhtiin. On totta, että on olemassa kertomus, joka käsittelee tätä aihetta, mutta halusin puuttua tähän myös omassa mietinnössäni, ja samoin halusin viitata pätkätöihin tai osa-aikatöihin. Ehkä nämä ovat sellaisia työmuotoja, joita ihmiset eivät halua. Ja sellaisia, jotka eivät auta ihmisiä pääsemään köyhyydestä eroon. Ja näihin asioihin täytyy todella puuttua, koska pätkätyöt ja huolesti palkatut työt ovat entistä yleisempiä nykypäivänä. Ja Kaikille näille asioille tarvittaisiin oma kappaleensa. Minulla ei tähän ollut nyt mahdollisuutta, koska tilaa ei ollut, mutta ehkä kollegat voivat tässä auttaa. Ja sitten eläkkeet. Vähimmäiseläkkeiden täytyy olla vähintään samalla tasolla kuin vähimmäispalkkojen, jotta ihmiset voisivat elää arvokasta elämää. Tämänkin haluaisin pystyä kirjoittamaan tähän mietintöön. En siihen pystynyt vielä, mutta aion näin tehdä. Sitten kysymys, jonka herra Kofferaatio tiesiin, eli kustannukset. Vammaiset ovat mukana näissä yleisissä pohdinnoissa, jotka olen ottanut mukaan – tai siis he kyllä kuuluvat tähän kategoriaan, mutta en pystynyt yksityiskohtaisesti tästäkään puhumaan tilan puutteen vuoksi. Sitten työttömät, heidän täytyy saada tietenkin oikean tasoisia tukia, mutta myös muita toimia on käytettävä. Sitten on muita työntekijöitä, jotka eivät pääse työmarkkinoille, jos heitä ei auteta. Esimerkiksi kroonisesti sairaat tai vammaiset. Eli heidänkin osaltaan tarvitaan useita konkreettisia toimia. Eli vammaisia ja muita vaikeassa asemassa olevia täytyy auttaa, jotta he voivat saada oikeanlaisen vähimmäistulon. Nämä asiat täytyy saada tähän mukaan. Vähimmäispalkkaan suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Mitä sitten tulee vähimmäispalkkaan Euroopan tasolla? Mielestäni me tarvitsisimme sellaisen vähimmäispalkkatason, joka sopisi aina tiettyyn tilanteeseen, eli ei yhtä ainoa yhden koon ratkaisua, vaan sellaista, joka voisi olla tila, tilanteen mukainen. Se voisi olla esimerkiksi tietty prosenttiosuus palkoista. Ja haluan ottaa tämän kysymyksen esiin jo nyt, jotta voimme keskustella tästä sitten tarkemmin. Ja sitten nämä rahat? Kuinka voimme taata, että jäsenvaltiot, jotka ovat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, todella löytävät varat kustantamaan nämä kysymykset. Tarvitsemme tässä eurooppalaista solidaarisuutta ja mahdollisuutta käyttää EUn talousarviota. Ehkä tämä voisi olla tällainen uutuus tässä mietinnössä. Mutta tähän tietenkin tarvitsemme keskuudessamme hyvin laajan konsensuksen, koska Muuten emme pääse puusta pitkään. Nyt olen siis ainoastaan työni ensimmäisessä vaiheessa. En kirjoittanut tähän vielä kaikkea, koska halusin ensin käydä keskustelua kanssanne. Ja jos valiokunta on valmis lähtemään tähän suuntaan, niin hyvä. Ehkä voisimme pyytää myös komissiolta tämän suuntaista direktiiviä, mutta tähän tarvitaan todella parlamentissa laaja tuki. Siis tarvitaan tukea näille juuri esiin tuomilleni periaatteille. Ja jos tätä tukea ei saada, niin silloin tämä köyhyyden vastainen teemavuosi loppuu ja tilanne ei parane mihinkään. Valitettavasti näin on ollut jo varsin pitkään. Ja jo kymmenen vuotta sitten sanoimme, että haluamme kitkeä köyhyyden, mutta nyt kymmenen vuotta myöhemmin miljoonat ihmiset eh, ja useimmat ihmiset elävät köyhyydessä. Tämä on todella harmillista. Tässä tarvitaan myös realismia. Meidän täytyy valiokunnassa tehdä voimakas päätös. Tarvitsemme kollegoiden välistä yhteistyötä, jotta pääsemme eteenpäin. Ei riitä, että komissio nyt, kun kriisi on jatkunut ja näin pitkään, sanoo, että tilannetta tutkitaan eri maissa. Koska valitettavasti meillä on tietoja ainoastaan nyt nämä, jotka minulla tässä on. Tämän jälkeen tietoja ei ole saatu. Eli nämä ovat vuoden 2007 tutkimuksia ja tietoja. Nämä eivät mitenkään heijastele nykykriisitilannetta. Eli mielestäni nyt tarvitaan todella pikaisella aikataululla tutkimus köyhyydestä joka kattaa nykytilanteen. Tiedän, että köyhyys on todella vakava asia. Tässä tarvitaan nyt solidaarisuutta, vaikka tilanne ei olekaan yhtä paha kaikissa maissa. Todella odotan teidän tukeanne, koska ainoastaan tällä tavoin voimme päästä eteenpäin. Kiitos. Just to let you all know the deadline for... Niin, haluan kertoa teille sen, että 10.5. Ei, anteeksi, 3.5. on määräaika ja ensimmäinen kuudetta käsitellään tätä asiaa vielä edelleen ja todennäköisesti asia tulee esille sitten tuolla täysistunnossa vasta lokakuussa. Toivottavasti suurin piirtein silloin, kun meillä on kansainvälinen köyhyyden poistumispäivä. Kiitoksia tästä kovasti edustaja Figueredo. Sitten Ulla Kristensenin mietintö seuraavana, joka koskee palkkiojärjestelmiä rahoitussektorilla. Olkaapa hyvä. Tack för det, fru formen. Vi har ju sista Kiitos, puheenjohtaja. Viimeksi täällä valiokunnassa meillä oli mietintö, joka koski palkkapolitiikkaa rahoitusalalla. Tämä on nyt erilaista täydennystä tuohon mietintöön, joka on hyvätty aikaisemmin. Tämä on aloitte, oma mietintö Ja lähtökohtana on talous- ja rahaselvaliokunnan mietinnössä on paljon hyviä asioita. Esittelijä Said El Khadraoui on tarttunut erinäisiin asioihin, joita mekin olimme käsitelleet täällä työllisyysvaliokunnassa aikaisemmin. Hän on tietoinen siitä, miten tärkeää on, että saadaan selkeä yleisnäkymys näistä palkkioista. Täytyy olla riippumaton valvontaelin, joka, eli rajojen, joka tätä riskijärjestelmää, jonka saisi hallintaan tämän riskijärjestelmän kolmen voineet nähdä toimivan. Tässä mietinnössä on paljon hyviä asioita, mutta uskoakseni sitä voitaisiin kuitenkin joissakin kohdin vielä parantaa. Työllisyysvaliokunnassahan me olemme siis jo saaneet enemmistön sen taakse, että optiot kiellettäisiin kokonaan palkkiovälineenä, ja näin pitkälle kuitenkaan ei haluta mennä talousvaliokunnassa, mutta tämä on asia, jota käytetään pörssimerkityissä yhtiöissä ja rahoitusalalla – ja tämä on tärkeä panos tähän suureen, osaltaan vaikuttanut suuresti tähän finanssikriisiin, jonka olemme voineet nyt kokea. Tämä siis aiheuttaa sen, että syntyy houkutus ryhtyä tar- tarttua tarpeettomiin riskeihin. Ja meidän, en sanoisi, että meidän pitäisi kieltää osakkeiden käyttöä tai vastaavaa tässä palkan vaihtelevassa osassa, mutta meidän pitää jarruttaa sellaista käyttäytymistä, joka jota tämän tyyppinen palkkiojärjestelmä voi synnyttää. Tietenkään me voi poistaa kaikkia bonusjärjestelmiä, mutta minusta olennaista on se, että tällaiset bonukset pitkällä, pitkän tähtäyksen, lasketaan pitkän tähtäyksen perspektiivin pohjalta. Ja me tarvitsemme lausekkeen, joka, jos on välttämätöntä, johtaa siihen, että joudutaan myöskin palauttamaan näitä maksettuja rahoja. Tämähän on myöskin jotain sellaista, mitä on jo vaadittu jonkin aikaa. Sen lisäksi meidän täytyy todeta, että myöskin tällaiset riippumattomat sisäiset elimet päättäisivät tällaiset palkkiot. Niiden täytyy ennen kaikkea olla riippumattomia, koska muuten aivan turhaa riskinottoa tuetaan. korvaukset rahoitusalalla ja erilaisissa pörssiyhtiöissä ovat suhteettoman suuria ja niissä pyritään edistämään lyhyen tähtäyksen voittoja. Ja tämä on johtanut yhä riskialttiimpiin ja riskiä sisältävämpiin liiketoiminnan muotoihin ja viime kädessä se on johtanut siihen, että säästäjät ovat menettäneet varojaan, investoijat ovat joutuneet hyväksymään tappioita ja ihmiset ovat menettäneet työpaikkojaan. Ja totta kai meidän on huolehtava siitä, että tällainen kriisi kuin se, jota nyt koemme, ei enää toistuisi ja siksi odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua täällä valikunnassa ja uskon, että me viime kädessä saamme aikaan hyvin järkevän mietinnön. We don't have anybody else who wants to... No kuka muu ei halua käyttää puheenvuoroa tästä asiasta, joten varmaankin kaikki ovat kovasti samaa mieltä kanssanne. Saattaa tietysti olla, että jotkut haluavat sitä tarkistuksia myöhemmässä vaiheessa. Haluan vain todeta, että tarkistustäyttämisen määräaika on 6.5. 12 iltapäivällä. 6.5. siis. Senhän tunnen aivan liian hyvin. Meillä on tuolloin, tuolloin vaalit yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kuten ehkä tiedätte, tarkistuksessa käsitellään ensimmäinen kuudetta. Hyväksytään toinen kuudetta työllisyysvaliokunnassa ja 22. kuudetta sitten johtava valiokunta Ekon hyväksyy sen. Tarkoitus on esittää asia täysistunnossa heinäkuussa. Eli se oli sitten se kohta. Seuraava kohta koskee minun kysymystäni, joka liittyy pitkäaikaishoitoon. Se on aloite, johon olen ryhtynyt jokin aika sitten jo aivan eri syistä, varsinkin siitä, että uskon, että pitkäaikaishoito täytyy asettaa tärkeämpään asemaan. Kuten tiedätte, meillä on ikääntyvä yhteiskunta ja meidän täytyy katsoa niitä erityishaasteita, joita tästä syntyy. Olemme saaneet väestön ikääntymistä johtuvista haasteista aiemminkin mietintöjä Thomas Mann on esittänyt ja olen työskennellyt Thomasin kanssa useissa eri kysymyksissä. No sitten tämä suullinen kysymys ja kappale yksi. Olen kysynyt komissiolta, mikä rooli sillä on, kun se pyrkii viemään eteenpäin parhaita käytänteitä yleisesti ottaen. Olen aina ollut sitä mieltä, että komissio voisi tehdä vielä enemmän kuin se pyrkii jakamaan näitä hyviä käytänteitä. Toisessa kappaleessa kysyn, mitä komissio voi tarjota meille tietoina hoidossa olevien vanhusten kuolemista, jotka ovat aiheutuneet nimenomaisesti alinaravitsemuksesta tai nestevajauksesta. Haluaisin nähdä nämä tilastot maakohdittain, jos vain se on mahdollista. Tiedän, että yhdistyneessä kuningaskunnassa erityisesti on paljon kuolemia, joita voidaan estää, jotka aiheutuvat aliravitsemuksesta tai nestevajauksesta. Jotkut näistä tapahtuvat sairaaloista, jotkut taas hoitokodeissa ja jotkut taas ihmisten omissa kodeissa. Kappale kolme, se käsittelee näitä niin sanottuja älä elvytä määräyksiä. Näitä käytetään yhä enemmän yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja vaikka se on ihan hyvä äh, hoitoalalla ja siellä nämä älä elvytä määräykset nimenomaan ovat, sieltä ne ovat syntyisin. Silloin kun henkilö on saanut diagnoosi tästä sairaudesta, niin silloin voidaan katsoa hoitopolkua ja sitä millä tavalla ihminen kohtaa kuoleman ja silloin älä elvytä määräykset ovat järkevä osa tuota toimintaa. Mutta jos niitä käytetään paljon muissa toimissa ja se minusta on pelottavaa, Älä elvytä määräykset eivät ota nimittäin huomioon henkilön omia toiveita. Tiedän, että jossakin maissa tämän tyyppisiä määräyksiä eivät voi antaa sukulaiset. Mutta eh, lääkärin täytyy kuitenkin tällainen määräys allekirjoittaa. Joissain tapauksissa sukulaisella on aivan liian paljon valtaa sen suhteen, laitetaanko tällainen älä elvytä määräyshenkilön potilastietoihin vai ei. Tätä asiaa tulisi tarkastella varsinkin kun katsotaan perusoikeuskirjan toista artiklaa. Asia täytyy siis ottaa esille ja siitä pitää keskustella poliittisesti. Kysymys, ei ole, mm, kysymys on siitä, että me emme puhu asiasta riittävästi. Tiedän, että monissa jäsenvaltioissa on paljon rahoitusongelmia ja minä pelkään taas sitä, että sairaaloissa ja hoitokodeissa kautta linjan on paljon helpompi ajatella, että jonkun henkilön elämän laatu ei ole riittävä ja siksi on helpompi olla jatkamatta tuota elämää. Ja se on minusta pelottavaa ja näistä on nyt kyllä korkea aika keskustella. Kappale neljä. Puhun vanhusten kaltoinkohtelusta ja kysyn, mitä työtä tällä alalla on tehty tiedän, että Daphne-ohjelmasta on rahoitettu jotain toimia, mutta haluaisin saada parhaiden käytänteiden esimerkkejä. Ei tässä nyt tarvitse uudestaan pyörää keksiä. Hyvin monet maathan ovat eh, tehneet jo hyvää työtä, kun pyrkivät estämään vanhusten kaltoinkohtelua. Tapahtuupa se sitten kotona, hoitokodeissa tai sairaaloissa. Vanhusten hyväksikäyttö voi olla hyvin monimuotoista. Ei kysymys ole pelkästään fyysisestä ja psyykkisestä kaltoinkohtelusta, vaan myös taloudellista sellaista. Kappaleessa viisi kysytään sitten EUn menettelysääntöjä, joiden mukaisesti voitaisiin esittää vähimmäisohjeita, jotka liittyvät pitkäaikaishoitoa koskevien palvelujen tarjoamiseen – Ja tämä ei tietysti voi päätösosaman mukana tulla yhteen, yhdessä esille, mutta keskustelussa kyllä. Kappaleessa kaksi tässä päätösosamaehdotuksessa otan esille sen, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä pelkästään siellä, mutta minulla on kokemukset siis sieltä, olen korostanut sitä nimenomaisesti, on vähennetty erityisgeriatrian erikoistuneiden lääkäreiden määrää ja terveydenhuoltoalan henkilökunta, jotka tarvitsevat tällä alalla iäkkäille ihmisille vain sanotaan, että no ei teillä mikään sairaus ole, olette vain vanhenemassa. Eikä oteta huomioon näiden ihmisten hoitoa. Iäkkäitä ihmisiä syrjitään. Alzheimerin tauti, dementia ovat yksi asia. Suuri osa dementiasta jää diagnos- diagnosoimatta. Sukulaiselle vain kerrotaan ja sanotaan, että tämä on osa ikääntymisprosessia. Mutta dementian on hoitomuotoja. Jos niitä annetaan riittävän varhaisessa vaiheessa, voidaan estää kaikkein pahimmat taudikuvat. Haluaisin, että tehtäisiin mahdollisimman paljon sen eteen, että jäsenvaltioiden kesken välitettäisiin parhaita käytäntöjä. käytäntöjä. Kappale neljä Siinä vaaditaan laatimaan vihreä kirja iäkkäiden ihmisten kaltoinkohtelusta. Komissio on luvannut tällaisen aiemmin, mutta, mutta nyt se puhuu pikemminkin konferenssista. Minä haluaisin kyllä nähdä tästä vihreän kirjan, sillä se, että puhutaan kollegoiden kanssa eri jäsenvaltioista, niin vanhusten kaltoinkohtelu tapahtuu, sitä tapahtuu kautta linjan, kuten jo totesin tuosta suullisesta kysymyksestä. Kappale 5. Siinä vedotaan parempaa tietojen vaihtoa. avoimen koordinaatiomenetelmän avulla. Mehän tiedämme, että tuo menetelmä ei ole ollut sellainen menestysparina kuin sen olisi pitänyt olla. Mutta minusta sitä ei kuitenkaan pitäisi unohtaa sosiaalisella puolella. Jollakin muilla toimialoilla tietysti siitä voidaan keskustella, mutta sosiaalipuolella on tärkeää, että sitä vahvistetaan ja saadaan se toimimaan. Avoin koordinaatiomenetelmä voidaan saada toimimaan, mutta se toimii vain, jos meillä on tahtoa saada se toimimaan. Kuten totesin, on niin paljon erilaisia esimerkkejä hyvistä käytäntöistä. Kysymys ei ole pelkästään uudesta lainsäädännöstä tällä alalla, vaan siitä, mitä me voimme oppia toinen toisiltamme ja millä tavalla parhaat käytänteet voidaan ottaa käyttöön, sillä jos näin ei tehdä, niin pitkän aikavälin hoitomuodot vanhoille ovat ihan samanlaisia tuhkimotarinoita kuin moni, monet muut iäkkäiden hoitomuodot. Äh, aivan kuten monissa muissakin yhteiskunnan marginaaliryhmien kohtelussa on tapana. Ja siitä syystä haluan viedä tämän asian eteenpäin esityslistalla. Ja toivottavasti sitten saamme aikaiseksi sellaisen käyttäytymissäännöstön kaikille jäsenvaltioille, joka koskee kaikkia näitä pitkäaikaishoitoon liittyviä kysymyksiä. Ja voimme tehdä todellisuutta siitä, että kun ihmiset, jotka ovat menossa kohti elämänsä loppua, eivät pelkästään joudu yhteiskunnan marginaaleihin. Kiitoksia. Edustaja Figueiredo ja sen jälkeen Jean Lambert. Muito obrigada, senhora Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä aiheet liittyvät juuri tähän köyhyyden torjuntaan ja tämän yksi ulottuvuus, yksi tärkeä ulottuvuus tästä aihekokonaisuudesta on hyvin paljon juuri vanhuksia, jotka huoneen eläkkeiden takia elävät köyhyysrajan alapuolella tai sen takia, että muut sosiaalituet ovat niin heikkoja niin- tai heidän elämäntilanteensa, erityisesti naisten elämäntilanne on niin huono. Vaikka naisia koskee tässä kokonaisuudessa on yksi myönteinen puoli, nimittäin se, että naisten elinjän odote on pidempi kuin miesten. Tässä ei ole kyse pelkästään siis sosiaalitukien korottamisesta, josta puhuin omassa mietinnössäni, vaan siitä, että parannetaan niitä julkisia palveluita, joita vanhuksille erityisesti tarjotaan. Koska toistan vielä, että juuri köyhät, juuri nuoret ja vanhukset kärsivät köyhyydestä eniten. Usein vanhukset tarvitsevat erityishoitoa, jota he eivät saa, koska heidän tulotasonsa on liian heikko näiden palveluiden ostamiseen. Ja monissa maissa terveydenhuolto ja sosiaaliturvapalvelut eivät pysty vastaamaan – vanhusten tarpeisiin. Ja näin tilanne on juuri sellainen kuin josta edustaja Lin puhui. Olen hänen kanssaan täysin yhtä mieltä. Mielestäni myös tällä alueella tarvitaan yksityiskohtaista tietoa asiasta. Totesin jo, että emme vielä tiedä, mitä maissamme on tapahtunut viime vuonna – Tiedämme ainoastaan sen, että sosiaalisesti katsottuna tilanne on heikentynyt. Erityisesti vanhukset ja alaikäiset kärsivät tästä tilanteesta, mutta tarvitsemme tarkempaa tietoa. Haluaisin myös onnitella tästä aloitteesta, johon ollaan lähdetty, koska se on äärimmäisen tärkeä, koska se voidaan liittää tähän taisteluumme sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Vanhukset eivät kärsi ainoastaan suhteellisen köyhyyden tilanteesta, vaan he usein elävät absoluuttisessa köyhyydessä, todellisessa kurjuudessa. Ja usein tilanne on paradoksaalinen. Eli esimerkiksi käytetään näitä älä elvytä määräyksiä, koska hoitotoimiin liittyisi tiettyjä taloudellisia kustannuksia. Tällaista ei EU:ssa voida mitenkään sallia. Tämä tilanne on tietenkin syntynyt vääränlaisesta varallisuuden jaosta mutta myös siitä, että politiikat eivät ole oikealla tavalla toimineet. Olen siis täysin yhtä mieltä tästä aloitteesta ja olen tai kunnioitan niitä, jotka tämän ovat alulle saattaneet, koska nyt todella tarvitaan vastauksia. Todennäköisesti tarvitsisimme samankaltaisen aloitteen alaikäisistä – Tiedot, joista puhuin, ovat mielestäni äärimmäisen huolestuttavia lasten ja nuorten suhteen EU:ssa. Ja siksi ehdotankin, että voisimme saattaa alulle tällaisen aloitteen, josta voitaisiin sitten keskustella koordinaattoreiden kokouksessa. Eli aloite koskisi alaikäisiä ja Tämä liittyisi tähän ehdotukseen, joka tässä on juuri tehty, mitä tulee tähän pitkäaikaishoitoon vanhuksille. Kiitoksia. Jean Lambert seuraavana. Kiitoksia. Me kannatamme tätä suullista kysymystä ja päätöslausemaa kovasti. Olen sitä mieltä, että kun kuunneltiin sitä, mitä edustaja Figueiredo totesi, en ole aivan vakuuttunut siitä, että, että tämä suoraan liittyy köyhyyteen, vaikka tietysti sillä on oma tehtävänsä elämän laadussa. Yksi kysymys on siitä yhteiskunnallisesta asenteesta, joka tässä alustuksessa tuli esille. Ja siitä syystä viittaus tähän tasaveroisen kohtelua koskeva direktiiviin on hyvä sillä kysymys on nimenomaan syrjimisestä. Lisäksi tämä liittyy, tämä liittyy myös eristäytymiseen. Jos ihmiset joutuvat tilanteen, jossa kukaan ei oikeastaan oteta, ota huomioon heidän hyvinvointiaan, niin silloin he ovat hyvin haavoittuvassa asemassa, sillä kukaan ei valvo tilannetta. Emme esitä useita tarkistuksia, mutta yksi saattaisi lisä, liittyä tähän yhteiskunnalliseen osallistuvuuteen. Ja avoimen koordinaatiomenetelmän kohtaan pitäisi vahvistaa. Ja sitten tämä, tällainen valvontamekanismi olisi myös tärkeä. Ovatpa vanhukset sitten hoitokodeissa tai omissa kodeissaan. Ja se, millä tavalla tuo mekanismi toimisi, miten usein valvonta sitten muodollisesti tapahtuu. Eli että ei jouduta tilanteeseen. Hyvin usein saattaa tuntua siltä, että ei kukaan tule hoitokodissa siis katsomaan. Minulla on kysymys suullisen kysymyksen kohdasta yksi, kun puhutaan asiantuntijakoulutuksesta ja pitääkö se mukanaan myös hoitoa apulaiset? Nämä, tämä on kohta, joka on aiemminkin ollut esillä, eli koulutuksen lisääminen ja tuollaisen hoitotyön arvostuksen lisääminen. Sillä tämä on taas osa syrjäytymistä. Hyvin usein ajatellaan, että kyseessä on täysin ilman koulutusta tehtävä työ, jonka kuka hyvänsä nainen voi hoitaa Eli että se ei saa sitä painoarvoa, mitä se tarvitsee. Mutta kuten totesimme, kannatamme sekä tätä suullista kysymystä että päätöslausumaehdotusta. Toinen kohta, jonka edustaja Figueiredo juuri mainitsi, koski nuoria ja ne, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa kohdissa, jotka ovat hoidettavina. Saattaa olla, että meidän tulisi myös myöhemmin ottaa tuo asia esille. Puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Göns. Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa, että on hyvä, että tällainen kysymys e, tullaan esittämään ja tämä päätöslausema on tärkeää, että Liz Lin on työskennellyt tämän alueen alan parissa aika pitkään. Olen yhtä mieltä tässä suurista kysymyksistä ja päätösasemasta, mutta minulla olisi yksi kysymys. Eikö olisi hyödyllistä asettaa tämä laajempaan kokonaisuuteen, eikä vain käsillä köyhyyttä, vaan myöskin ajatella sitä, että on tällaista yhteisöllistä hoitoa, miksi kotona annettavaa kotihoitoa, koska useimmat ihmiset haluavat säilyä koto, pysyä koto, kotona perheiden piirissä. Ja silloin he saavat tietynlaista palvelua, joka tekee mahdolliseksi sen, että he pysyvät kotonaan. Ehkä eh, ei ole muuta vaihtoehtoa pitkällä tähtäyksellä pitkäaikaishoito on sitten se lopullinen ratkaisu, ja silloin pitäisi lähteä lukkoon vähimmäismääräykset, vähimmäisstandardit. Tämä on ehkä suurempi kokonaisuus, suurempi kokonaisyhteys, mikä olisi yksi asia. Toinen asia on sitten se, että me nyt puhumme tästä 2011 aktiivisen ikääntymisen vuotta ja kansainvälisen solidaisuuden vuotta, ja olen saanut tietoa, että on aika vaarallista, että tätä vuotta ei toteuteta. Tämäkin olisi tällainen laajempi yhteys ja se olisi meille mahdollisuuden keskustella tästä asiasta syvällisemmin, koska aktiivinen ikääntyminen on asia, jolla voidaan, edist- voidaan lykätä tällaisen pitkän, pitkäaikaishoidon tarvetta. En nyt aio mennä yksityiskohtiin. Kysymys on pitkältikin pitkäaikaishoidosta, ymmärrän sen. Ja siihen liittyy kysymys siis siitä ja sen ongelmista, miten estää näitä ongelmia tai ratkaista näitä ongelmia – mutta olisi hyödyllistä kenties mainita näitäkin näkökantoja. Sitä paitsi tämän käytännön, näiden käytännön sääntöjen lisäksi, jotka ovat tärkeitä, haluaisin mainita vähimmäislaatustandardit, jotka on kohdassa, jotka toteutettaisiin Euroopan tasolla. Miten voitaisiin hoitaa tämän tyyppisiä laitoksia, minkä tyyppinen koulutus on se, mikä on vähimmäisstandardi mitä tästäkin olisi hyvä saada yleiskatsaus Euroopan tasolla. Kiitos. Thank you very much. Um, if no... Kiitoksia. Jos muita puhujia ei ole, niin otan esille jotkut näistä kysymyksistä. Edustaja Figureita on aivan oikeassa puhuttu sosiaaliturvajärjestelmistä. Ja Jinkin on oikeassa, kun todetaan, että tämähän nyt ei suoraan liity köyhyyteen sellaisena, mutta Aivan kuten ehdotitte, se kyllä liittyy talousongelmiin, joita tietyillä jäsenvaltioilla on. Ja mielestäni on oikein mielenkiintoista tarkastella sitä, mitä palveluja leikataan jokaisessa jäsenvaltiossa ja ovatko ne palvelut, jotka kohdistuvat iäkkäisiin, varsinkin pitkäaikaishoitoon. Tiedän, että olen keskittynyt vain pitkäaikaishoitoon, osittain hoitokodeissa, mutta myös paikoittain totean, että ihmisten omissa kodeissa, eli en ota pelkästään sille hoitokoteja. Kysymys on myös sairaaloista ja vanhuksen omista kodeista. Jos joku voi jäädä elämään kotiinsa näiden tukipalveluiden avulla, niin kyllähän se on paras tapa edetä, niin kauan kuin näitä tukipalveluita on olemassa. Mutta kun jäsenvaltiossa on talousvaikeuksia, niin hyvin usein tukipalveluitakaan ei ole ja vanhuksilla on vaikea selvitä omillaan. Sitten heidät pannaan palvelukotiin tai sairaalaan ja tästä seuraa yhä suurempia kustannuksia kyseiselle maalle, koska se joutuu tarjoamaan yhä enemmän hoitoa pitkällä aikavälillä. Siitä syystä kaikkia näitä asioita täytyy vielä tarkastella lähemmin ja meillähän on mietintö, joka erityisesti käsittelee väestökehitystä, jossa Thomas Mann on esittelijänä. Ja varmaankin useita siinä mietinnössä esitettyjä asioita voidaan tarkastella yhdessä. Ja mm, se ilmeisesti tulee syyskuussa täysistuntoon, se on oikein hyvä asia. Tämän tarkoituksena on olla esillä täysistunnossa heinäkuussa. Ja toivoin, että koska meillä on tämä vuosi ja pyrimme korostamaan näitä asioita, niin tässä asteittain edistettäisiin ensin suunnan kysymys ja päätöslauselma, sitten syyskuussa saadaan tämä väestökehitys tai koskeva mietintö. Asiat ovat näin koko ajan jatkuvasti esillä. Se, mitä Jean Lamberts puhui asiantuntijoiden koulutuksesta, niin asiantuntijat ovat mukana. Ammattilaiset, kun he on tähän sisällytetty, niin merkitsee sitä, että ilmeisesti hoito muut hoitajat jäävät ulkopuolelle, mutta näin ei tarkoitus ollut. Hoitajat ovat ehdottomasti ammattilaisia, heitä tulisi sellaisena kohdella, koska he käsittelevät nimenomaan erittäin haavoittuvassa asemassa olevia vanhoja ihmisiä. Tiedän, että koulutus jäsenvaltioissa on erittäin ähm, vaihtelevaa monissa jäsenvaltioissa. Vaikuttaa siltä, että jos ei saa työtä, supermarketista, niin ainakin tällaisessa kotiavustustoiminnassa silloin voi saada työpaikan. Ja ihmiset, jotka ovat töissä kotiavustajana, ovat erittäin omistautuneita asialleen. He valitsevat tämän työn sen sijaan, että työskentelisivät miltei vähimmäispalkkatasolla jossain muualla, koska he haluavat nimenomaan tehdä tämän tyyppistä työtä ja heidät tulisi ehdottomasti tunnustaa. Lisäksi heidän tulisi saada kunnolliset koulutus normit, joiden mukaan koulutusta tarjottaisiin. Pyrin siis tätä kehittelemään ja sanomaan suoraan, että tämän tyyppiselle työlle tulisi antaa se tunnustus, jonka se ansaitsee. Eikä niin, että hoitokodissa sanotaan, että tarvitaan lisää hoitajia ja niitä ei saada koskaan riittävästi palkkaa ei ole ja riittävät työ, työehdot eivät ole olemassa. Minä tunnen useita hoitokoteja, jossa hoitajat, vaikka työskentelevätkin pitkää päivää, joutuvat itse maksamaan omasta ruoastaan. No sehän on aivan uskomatonta. On ihan uskomatonta, että hoitokoti tarjoaa sen asukkaille ruokaa, mutta sitten kertoo henkilökunnalle, varsinkin hoitajille, että sairaanhoitajat saavat saada ruokansa tuolta talosta, mutta, joutuvat, mutta hoitajat joutuvat tuomaan omat evänsä joissain tapauksissa mukaan. Ja muistakaa, että he työskentelevät jo muutenkin vähimmäispalkalla hyvin useissa jäsenvaltioissa. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että asia tulee oikein esille sekä suurissa kysymyksissä ja päätöslausumassa, mutta sitten kun puhutaan myös tästä ikääntymisen esittämästä haasteesta, niin asia ei jää myöskään unohduksiin. siis ehdottomasti tähän mietintöön mukaan ja tiedän, että Thomas Mann sitä juuri tällä hetkellä työstää. Kaikki nämä esittämäni kommentit ovat oikein hyviä ja työskentelen mielelläni yhteistyössä kanssanne kaikkien näiden tarkistusten parissa, sillä mielestäni on erittäin tärkeää, että tämä alkuvaihe menee oikein niin, että voimme sitten viedä asiaa eteenpäin ja työstää Thomasin kanssa näitä isompia kysymyksiä. Kiitoksia kovasti. Meillä on nyt, olemme puoli tuntia etuajassa. Äänestys on kello 11. Joten nyt on hyvä pitää puolen tunnin tauko ja tulla takaisin kello 11 tarkalleen äänestystä varten. Kiitoksia.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 Chers collègues, est-ce que je peux vous demander... Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Tout le monde a pu rejoindre sa place. Ovatko kaikki istuutuneet? Ennen kuin ryhdymme äänestämään, Pyytäisin teidän tekemään kokeen. Katsotaan, että jokaisella on äänestyskortti mukana ja että jokainen poliittinen ryhmä on edustettuna mahdollisimman hyvin, ilman kuitenkaan, että täällä on ihmisiä liikaa. Ah, les bonnes personnes, ça je laisse chacun libre euh, de, son, de son évaluation. Tout le monde est... Voitte sitten itse arvioida, kuka täällä on oikea henkilö ja kuka ei. Bien. Alors, nous procédons au test. No niin, tehdään tämä koe. Bon, tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Vaikuttaa siltä, että on vähän liikaa ihmisiä äänestämässä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 Ja tällä hetkellä sosiaalisteista on yksi liikaa. Ja kuusi EPPn edustajaa liikaa. Donc, j'imagine que parmi les suppléants... Ajattelisin, että näiden EPPn varajäsenten joukossa täytyisi nyt tehdä sitten vähän siivousta. Mutta EPP voi tämä hoitaa itse. Luotan, että sosiaaliset hoitavat tämän ihan ongelmitta valittomasti.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 Bien, maintenant je crois qu'il nous faut procéder euh, au... No niin, nyt pitää ryhtyä äänestämään. Jos se riivi voisi siellä istuta, tarkistetaan uudelleen. Äänestys on alkanut. Tout le monde a pu voter? Onko äänestetty? Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. Omen Räytön on tulossa, eli kolme EPP-laista silloin liikaa. Edustaja Öri, nyt nopeasti selvittäkää nuo ongelmanne. No me... No, mun retonen. Monsieur Ori, je voudrais pas avoir à faire moi-même le ménage dans vos rangs, donc est-ce que... No, nyt kohta tulen itse täällä siivoamaan tuon teidän tilanteenne kuntoon, jos ei sieltä löydy oikea henkilö. No, jos asia nyt on hoitunut hyvin, niin sitten on hyvä. Viimeinen yritys. Äänestys alkanut. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. No niin, nyt on päästy aivan ihanteelliseen lopputulokseen. Ja ryhdymme äänestämään. Ensimmäinen mietintö, josta äänestämme, on edustaja Bauerin mietintö. Maantien liikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä. Meillä on tarkistukset 16, 17, 18, jossa ehdotetaan ehdotusta hylättäväksi. Nämä ovat samankaltaiset, äänestää niistä kerralla.

Ja näin ollen edustaja Bauerin mietintö on hylätty. No niin. Jääkää kaikki paikoillenne. Näin olemme äänestäneet komission ehdotuksen hylkäämisestä ja nyt on tavoitteena äänestää lainsäädäntöehdotuksesta itsestään. Se löytyy täältä äänestysluettelon aivan lopusta. Näin. Äänestämme. Lainsäädäntöehdotuksen näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Ceux qui sont en faveur. Siis ne, jotka ovat komissioehdotuksen hylkäämisen puolesta. Edustaja Harkin. Anteeksi puheenjohtaja. Minä tulen varma siitä, mistä äänestetään. Voitteko selittää? Uh, no näin juuri tein, vaikka me olemmekin nyt keskellä äänestystä. Aiomme äänestää siis lainsäädäntöehdotuksesta. Lainsäädäntö ei, vaan komission ehdotuksen hylkäämisestä äänestimme ja nyt meidän täytyy ilmaista lopullinen kantamme päätöslainsäädäntöehdotukseen kokonaisuudessaan, mikä merkitsee sitä, että ne, jotka ovat esittelijän kantaa vastaan, äänestävät nyt vastaan. Bien. Alors, on va... Excusez-moi. Il y a eu une toute petite confusion. Niin, pikku sekannus. Anteeksi nyt vain. Yritän nyt palata takaisin alkuperäisen järjestykseen. Jos katsotte näitä äänestysluetteloita, niin kaikkien näiden tarkastusten käsittelyn jälkeen, jotka liittyvät siis edustajan Baurin mietintöön, meidän täytyisi esittää loppuäänestys koko Bauerin mietinnöstä. No, se sisältää vain yhden artiklan, joka on komission ehdotuksen hylkääminen. Näin ollen ehdotan, että äänestätte edustajan mietinnöstä, edustaja Bauerin mietinnöstä, näin muutettuna. Sopiiko kaikille? Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 30 puolesta, 19 vastaanta, eikä yhtään tyhjää. Nous en venons au dernier vote. Ja näin sitten viimeinen äänestys, joka on Asetan päätöslausuman ehdotuksesta äänestäminen näin muutettuna. Même, même, même motif, même punition, c'est-à-dire que ceux qui sont ja samat, äh, sama käyttäytyminen siis edelleenkin. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Voilà, le vote est No niin, ja aivan miltei samat lopputulokset. Ja näin olemme päättäneet tämän asian käsittelyn. Näin ollen ryhdymme käsittelemään kollega Howardsin mietintöä, joka koskee ihmisoikeuksia ja sosiaalisia ympäristönormeja kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Kysymyksessä on lausunto, joka valmistellaan INTA-valiokunnalle. Kappale 1, tarkistus 2, Castleritla, kuka on puolesta, vastaan ja hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Higginsiltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tarkistus 3 on hylätty. 19 puolesta 26 vastaan. Ja näin kappale 2, tarkistus 5, Kasslerilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6, Regneliltä puolesta vastaan. Taitaa olla hyväksytty. Seitsemän Higginsiltä. Tarkistetaan hyvä. Tarkistus kuusi uudelleen. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26, 25 puolesta ja todellakin hyväksytty. Higgins 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvää. Siis tarkistus seitsemän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 23 vastaan hylätty yhdellä äänellä. Kapa 3, tarkistus 10, Fontanier puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan esittelijältä puolesta vas, vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 19 vastaan. Selkeästi hyväksytty. Yhdeksän yksitoista niitä äänestetään samanaikaisesti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 12 esittäjältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Au paragraphe 5. Sitten kappale 5, tarkistukset 15 ja 16, niistä äänestää yhdessä 16, 15, 16 siis puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 voidaan siis äänestää puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Bien. Au paragraphe 6. Kappale 6. Tarkistus 19 Higginsiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20 Kastlerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin siis 20 Tarkistus 20 Kastlerilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi C puolesta. Tarkist- kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Paragraphe 7, amendement de compromis D. Sitten kompromissi D. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 25 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 25. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 puolesta, 22 vastaan selkeästi hyväksytty. Ja näin osa 26, joka ei kuulu 25. Involving representative workers and community organizations. Kuka on Higginsin tarkistuksen puolella? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 Regneriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 raukeaa. Näin 20, kappale 9, tarkistus 29 Kastlerilta. Kukaan 29 puolella, puolella vastaan tyhjää hylätty. 30 <clears throat> puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 32 kastlerilta puolesta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 32. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 29 vastaan, eli, eli 32 on hylätty. Ja tein virheen, valitan sitä. 31 piti myöskin äänestää. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten jatkamme järjestyksessä. Tarkistus 32 ei hyväksytty, joten äänestämme 33 puolesta. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia, että nostatte käden niin ponnekkaasti. 34 Mannilta puolesta vastaan tyhjää, selkeästi hyväksytty. Ja koko teksti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 21 vastaan, kolme tyhjää ääntä ja uskoakseni voimme onnitella esittelijää. Ja näin äänestetään sitten edustaja Serkasin mietinnöstä, joka koskee oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa. Ihan ensinnäkin meillä on tämä kaksi kohta B-kohta, tarkistus 24 kahdelta jäseneltä. Äänestämme tarkistusta 24. Ilman sanoja in the context of a paid relationship. joka ei siis kuulu meidän valiokuntamme toimivaltaan suhteessa Libeen. Näin ollen äänestän tästä tarkistussa 24 ilman näitä sanoja. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Esittelijä. Madame la Présidente, je vais simplement, Thomas Mann m'a demandé de clarifier que le compromis A... Haluaisin vain selventää sitä, että tässä otettiin esille Tämä myös tarkistus 27 ja sieltä ihan viimeisen kappaleeseen asti. Tämä on siis kompromissi, joka koskee johdatusen kappaletta 12 ja Thomas Mannin tarkistusta artiklan 3. Merci de ces éclaircissements. Je mets donc au voie le compromis. Näin ollen äänestetään kompromissista A, joka koskee johdatuksen kappaletta 12 ja myös 25 Thomas Mannin tarkistusta. Kuka on puolesta vastaan tyhjää? A on hyväksytty. Näin mennään 12.1 A-hän. Löijä Rikin tarkistukseen ja muihin 26 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt 27 puolesta 21 vastaan selkeästi hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistettuus 5 esittelijältä raukeaa ja näin äänestään esittelijän tarkistusta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistan kuutonen vielä mutta luulisin, että tässä on sama enemmistö kyseessä. Äänestys on alkanut. Sur l'amendement 6. Siis tarkistus 6. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kaikki äänestäjät äänestys on päättynyt. 20 pour, 28. 20 puolesta, 28 vastaan. Olit ihan oikeassa, sitä ei ole hyväksytty. Tarkistus 28, Oomen Räyttöniltä. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 raukeaa. Sitten kahdeksan esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 30 Meissnerilta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yhdeksän esittelijältä raukeaa. Näin tarkistus 31. Mannilta puolesta vastaan ja selkeästi hylätty. Tarkistus 32 Lambertilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 32 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 28 vastaan. 32 ei ole hyväksytty. Puhe, puheenjohtaja työllistyspuheenvuorona. Katsotteko itse ollenkaan sitä, miten monia käsiä täällä nousi, koska olen usean otteeseen huomannut, että te vain sanotte puolesta vastaan tai hylätty, ja kuitenkin saman katsotte pöytään, ettekä suinkaan katso tänne saliin ja katso käsiä olette erehtynyt jo kaksi kertaa. Voisinko pyytää, että hiukan eh, Pystyisit enemmän katsomaan sitä, miten jäsenet täällä toimivat. Kiitoksia hyvä kollega tästä huomiosta. Otan sen erittäin tarkkaan huomioon. Ja näin nyt siirrymme tarkistuksen kymmenen esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33. Leija Rikiltä ja Jean Lambertilta 34 ovat poistamista vaativia puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 esittelijältä ja 35 Rikiltä niistä näistä yhdessä puolesta vastaan ja tarkistetaan. 35 ja 12. Äänestys on alkanut. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 21 pour. 21 puolesta 29 vastaan, eli hylättyjä. Ja nyt sitten 13 esittelijältä ja 36 liian rikkiltä ja muilta puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla sama enemmistö, mutta tarkistetaan, kunhan tuo järjestelmä tuosta avautuu. Voilà. Le système est débloqué, donc nous allons... No niin, järjestelmä toimii taas. Eli 13.36 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 24 vastaan ja yksi tyhjä ääni, mutta täällä on yksi sosiaalidemokraatin ääni liikaa. Eli 26 puolesta 23 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Kolmetoista ja 26 sanoo puheenjohtaja, mutta tarkoittaa myös 36 ovat hyväksyttyjä. Donc le compromis tombe. Eli kompromissi raukeaa. Ja näin äänestän tarkistuksesta 38 esittelijältä puolesta. Vastaan. Ei ole selvää. 38 äänestys alkanut. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Ovatko kaikki äänestäjät? Äänestys on päättynyt. 40 puolesta, 9 vastaan. No kyllähän tämä nyt oli ihan selvää. 38 hyväksytty, 14 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin sitten johdatusan kappaleisiin 9, 16, samalla ehden kuin aiempi äänestys. Eli ilman sanoja in the context of a paid relationship. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten tarkistus yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 liian rikiltä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 18 Blinkevich jutulta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 12 sen kattaa kompromissi A, joten menemme kappaleeseen 16 ja kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut tarkistukset raukeavat. Ja sitten lähdemme tarkistuksen 22, josta äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa EU law does with EU law sanoihin asti. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näin äänestetään koko tekstin loppuosasta kukaan puolesta. Siis esittelijä vastaan. Toinen osa tekstistä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Edustaja Omen Räytön. Immekä niin, me ensin äänestä tarkistusta 23, joka on Lambertilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Omen Räytön, Haluaisitte käyttää puheenvuoron? Hyvä puheenjohtaja. EPP on tehnyt virheen tarkistuksessa 13. Kollega Serkasin kanssa ja muiden esittelyjen kanssa olimme sopineet, että olisimme sitä vastaan sillä me olimme alun perin tätä vastaan myös. Ja sitten kompromissineuvotteluissa sovimme siitä, että me todella pitäytyisimme tässä. Mutta nyt sitten meillä on, en ole katsonut enää tätä luetteloa, valitan sitä. Oletin, että se on oikeassa. Ja täällä lukee 13, meillä lukee plussa. Mutta, ja tämä hyväksyttiin nyt, Eli että te, komission teksti poistettaisiin. Ja me emme halua komission tekstiä poistettavaksi. Kysymys on, miten tästä tilanteesta voidaan päästä. Joka tapauksessa haluaisin kysyä teiltä ja kollegolta myös, että, että oletteko sitä mieltä, että voisimme tehdä tämän äänestyksen uudelleen. Bien. C'est euh, No tilannehan on aivan poikkeuksellinen. Ranskan oikeudessa hallituksella on mahdollisuus käyttää toinen käsittely. Ainoa, joka voi ehdottaa tässä on, että kysytään valiokunnan jäseniltä, että tarkistetaan, ettei kukaan vastusta sitä, että äänestetään uudestaan kappaleesta 13 ja myös 36. Ja jos tämä äänestystulos sitten poikkeaa tästä, niin sitten meidän täytyy äänestää kompromissista B. Niin, haluatteko selventää tätä tilannetta? Sí, señora presidenta. Niin, puheenjohtaja. Ehkä tässä voitaisiin loogisesti ensin äänestää kompromissista, ja jos se menee läpi, tarkistukset raukeavat. Eli ensin kompromissi. Minulle Tämä on ihan sama, mutta siis meille sopii tämä EPP valitsema tapa, mutta ehdottaisin tätä. Monsieur le rapporteur, je partage. Esittelijä, olen ihan samaa mieltä kanssanne. Sikäli kun minä tämän asian ympärän, niin heti kun on kompromissiratkaisu, niin se kattaa kaikki muut. Mutta meidän logiikkamme johtaa siihen, että heti kun on tällainen hylkäystarkistus, niin se tietysti sitten horrastuttaa tämän kompromissinkin sisältöä. Tämä on tietysti seurausta sitten ajattelusta, joka ei kuulu tänne nyt, kun olemme äänestämässä. Jos teille sopii, niin ryhdymme uudestaan äänestämään. Edustaja Omen Räyttön varmaankin olette tähän tyy- ette ilmeisesti ollut tyytyväisiä, kun haluatte uudestaan puheenvuoron. Äänestämme uudelleen, siis 13 ja 36 sen jälkeen kompromissi Bstä. Sopiiko tämä kaikille? No hyvä. Sähköisesti siis. 13 ja 36. Tout le monde a pu voter le vote clos. Ovatko kaikki äänestäjät? Äänestys on nyt päättynyt. No niin. Kahdeksan henkilöä on hyväksynyt tämän tarkistuksen, 41 hylännyt, eli se on todella selkeästi hylätty. Ja sitten äänestetään kompromissista B sähköisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 41 puolesta, 4 vastaan ja näin ollen kompromissi B on ihan selkeästi hyväksytty. Kiitoksia siitä edustaja Omen Räytän, että otitte osaa tähän yhteisen työhön. Niin puheenjohtaja, Haluan kiittää teitä ja muita kollegoita valmiudesta tehdä yhteistyötä. Se on tärkeä asia. Mutta toiseksi kysyn sitä, että eikö meidän olisi pitänyt äänestää kompromissista ennen ja vasta sitten näistä tarkistuksista, jos kompromissi olisi mennyt läpi. Se oli vain kommentti, jonka halusin esittää, hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja, edustaja Omenrauten, jos kuuntelitte minua, minä otin tämän asian nimenomaisesti esillä ja pyysin sihteeristöä tarkistamaan tuolta täysistön palveluyksiköstä, millä tavalla kompromissit esitetään silloin, kun tulee hylkäysehdotus. Nyt ei meillä ole tällaisessa tilanteessa, mutta tuntien sihteeristötiukkuuden, niin kuvittelisin, että se mitä tehtiin on ihan oikein. Olen kuitenkin samaa mieltä, että tämä yllätti minut. Sillä heti kun kompromissia työstetään vielä kerran, niin voidaan kuvitella tietysti, että että kysymys on hylkäyksestä, joka pohjautuu kompromissin puutteeseen. Ja parlamentin oikeudellinen yksikkö on tarkistanut tämän säännöstön tulkinnan. No niin. Ja sitten sähköisesti äänestään loppuäänestä e- esittelijä vielä. Quizá me equivoque, pero creo que aún no hemos votado. Ehkä olin väärässä, mutta mielestäni Jean Lambertin tarkistusta 23 ei tässä vielä äänestetty. Hola madame Oymen Royton, que après le vote de l'ensemble des amendements. Nous en venons donc au vote final que je mets Ei, kyllä sitä äänestettiin. No niin, ja nyt sitten lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. 42 puolesta, yksi vastaan ja seitsemän tyhjääntä. Voi mennä onnitella esittelijää. dans ce dossier où nous sommes en procédure associée selon la nouvelle No niin, nyt me olemme uuden muotoilun mukaan Libe-valiokunnan kanssa yhteismenettelyssä tässä asiassa ja neuvostokassa keskustella näistä asioista. Varmaankin voimme pyytää neuvottelijoita liittymään keskusteluihin tämän lausunnon pohjalta sellaisena kuin se nyt hyväksyttiin. Ja näin meidän molemmat tahomme voivat olla mukana neuvottelussa sitten neuvoston kanssa. Äänestys 18 on lykätty eteenpäin, aivan kuten eilen totesin, ja näin ollen äänestään 19 edustaja Zimmerin mietinnöstä, joka koskee köyhyyden vähentämistä työpaikkojen luomista kehitysmaissa ja jatkotoimia. Tässä on kyseessä lausunto joka esitetään kehitysvaliokunnalle. Kappale 1, tarkistus 1 deliltä puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3, Siipeliltä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 4, deliltä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi Zimmeriltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi samalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän Zimmeriltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan Sippeliltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän Jarokalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kymmenen Zimmeriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Guini puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Jaroka 13 puolesta vastaan tyhjää Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. 13 siis. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 17 vastaan, 13 on hyväksytty. 14 Sippeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 18 samalta sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20-27. Voidaanko näistä äänestää yhdessä? Ei. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 23 23. 22 haluatte sen tarkistaa vai? Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 22. Tarkistus 22. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 18 vastaan. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan 25. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty pienellä enemmistöllä 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja näin sitten äänestetään koko lausuntoluonnoksesta puol- sähköisesti. Äänestys on alkanut. Tout le monde a no, kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 43 puolta ääntä, ei yhtään vastaanta, yksi tyhjä ääni. Näin voimme onnitella esittelijää. Bien. Euh, au point 20, euh, suullinen kysymys ja päätöslauselma, joka koskee 2020 strategiaa. Suullinen kysymys ensin, tarkistus yksi Lenniltä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi Lenniltä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja koko suullinen kysymys puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Ja sitten äänestämme päätösosamaehdotuksesta. Tarkistus 6 Kabrnohilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. öri halusitte tämän kuutosen tarkistettavaksi. No tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 25 vastaan, eli hylätty. Äänestämme kappaleesta yksi suullisen tarkistuksen, joka on vihreältä ja Aldelta Kappaleen yksi muotous puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale kolme, tarkistus seitsemän. Ehdotan suullista tarkistusta. Kuka ei taida vastustaa. Eli näin muutettuna puolesta vastaan. Tarkistetaan. Seitsemän siis mukautettuna. Sun mun täytyy Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 37 puolesta 7 vastaan. No oli se nyt aika paljon selvempää. Sitten tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kappa 4 tarkistus 9 Kornelisselta ja Turuselta, jossa sana main on korotusanoilla and important puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 samalta henkilöltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappa 5, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 16, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Excellence of the practices and the contents puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 15. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 15. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 17 vastaan. Tarkistus 15 on hyväksytty. 17. Tarkistus 17 Leniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 Harkinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 Cornelissen ja Turuselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 Harkinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 26. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 17 vastaan. 26 on hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 Liniltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 Harkinilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 Haikenilta puolesta vastaan tyh... Tarkistetaan. 32. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa invites the council combined work and training puolesta vastaan hyväksytty. Ja toinen osa, ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää Samoin hyväksytty. Sitten tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjä. tarkistan 34. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 24 vastaan. Hylätty. Tarkistus 35. Puolesta vastaan tyhjää. 36 Leneltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. L'amendement 37. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 23 vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan. Olette nauke äänestä paljon. 38 tarkistetaan uudestaan. Äänestys on alkanut. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 19 vastaan. Selkeästi hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjä. Sama enemmistö hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 linjalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 harkinnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 44 siis. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 19 vastaan selkeästi hyväksytty. Sitten 45 linniltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 lennätä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 lennätä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 Harkinilta puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan Tyhjä. tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättänyt. 18 puolesta 23 vastaan. 53 hylätty. 54 Leniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55, joka sisältää suullisen tarkistuksen minulta itseltäni. äänestä sitä näin puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 55. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 40 puolesta ja yksi vastaan. Kolme tyhjääntä <laughs> Hyväksytty. Ja sitten meillä on tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestetään koko päätösosmaehdotuksesta edustaja Yri. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että äänestyksen osalta, että emme ole yhtä mieltä siitä, että me ylipäätään tuli esityslistalle. Meistä on asianmukaisesti se, että syntyi päätös koordinaattorien kokouksessa ylipäätään siitä, että tämä tuli tänne asti. Tästä syystä olemme äänestämään vastaan. Sí, señora presidenta, para decirle... Niin, puheenjohtaja. Koordinaattoreiden suuri enemmistö oli tämän takana ja meistä olisi todella hyvä, että parlamentissa puhuttaisiin näistä työllistämisstrategioista liittyen tähän 2020-strategiaan. äänestämisestä. D'autres consignes de vote à diffuser parmi les membres de la commission. Donc je mets au voie l'ensemble du texte. Par... No niin, nyt äänestämme sitä koko tekstistä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt 26 puolesta, 16 vastaan, kaksi tyhjää. Ja näin ollen se on hyväksytty selkeästi. Näin äänestys on päättynyt. Haluan kiittää teitä tästä. Ja tapaamme jälleen kello kolmelta, kun tarkastelemme sitten Öörin työllisyyspolitiikan suuntaviivoja.